jatkaa ja siirtyä äänestysselityksiin. Herra Mamikins, hyvät kollegat, hyvät kollegat, olemme jo siirtyneet äänestysselityksiin ja nyt täytyy tietysti kuunnella sitä, mitä kollegoilla on sanottavana. Deci pentru recomandare, doamna Sandra Calniete. Rova Calnieten suositus eh, EUn ja Vietnamin kokonaisvasta kumppanuutystä koskevasta puitesopimuksesta. Herra Mamikin, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Halusin sanoa, että Euroopan historia osoittaa, että meidän täytyy tehdä muutoksia erinäisiin sopimuksiin, jotta voidaan ottaa laajentuminen huomioon. Tässä tapauksessa se koskee Kro- ja sitten Kroatian ja Vietnamin väliset suhteet. Niillä on ollut viralliset suhteet jo yli 20 vuotta, vaikka kumpikaan osapuoli ei ole pysyvästi edustettuna toisessa maassa. Mutta nämä suhteet ovat olleet olemassa pitkään – on sopimuksia, jotta vältetään kaksoisverotus ja on annettu viisumivapaus diplomaateille. Nyt kun Kroatia on EUn jäsenvaltio, tämä puitesopimus johtaa lisävaurauteen. Barbara Lochbiller pentru acordul... Uh, ja nyt siirrymme EUn ja Vietnamin puitesopimukseen Ramamikins. Paldies, Kiitos, puhemies. Halusin todeta, että puitesopimus EUn ja Vietnamin välillä on sellainen, että se pyrkii kehittämään dynamiikkaa ja yhteisiä tavoitteitamme eri alueilla – taloudellisten yhteyksien kehittäminen, matkailun, investointien kehittäminen, keskinäisen kunnioituksen parantaminen, perinteiden arvostaminen molemmin puolin, ihmisoikeudet ja muut aspektit, jotka muodostavat perustan suhteidemme. Vietnam on yksi nopeimmin kehittyvistä talouksista Kaakkois-Aasiassa, Tyynemeren alueella – näin ollen yhteistyön edistäminen on hyvin tärkeää ja se on myös looginen askel eteenpäin tällä tiellä. Kiitos. Yes, it works. We have got to stop it. Meidän on lopetettava nyt se, että me läksytämme kolmansia maita sen suhteen, miten niiden tulisi käyttäytyä. Erityisesti viittaan alkuperäiseen tekstiin kohtaan 33 tässä suosituksessa. Siellä sanottiin Vietnamilla, millä tavalla sen pitäisi ilmoittaa viisumiasioista suurlähetystöissä. Kolmansilla mailla on oma demokraattiset oikeutensa ja suverenisuutensa. Ja tämä on ihan yleinen huomio. Tämä ei koske ainoastaan tätä asiaa. Mutta näin tapahtuu aivan liian usein täällä Euroopan parlamentissa. Ja meidän täytyy lopettaa nyt se, että pakotamme muut ajattelemaan samalla tavalla kuin me muualla maailmassa. Chuck. Edustaja Polčák. Děkuji za udělení slova. Já jsem se včera té diskuze, která se týkala Větnamu. Kiitos puheenvuorosta, puhemies. Olen osallistunut keskusteluun Vietnamista artiklat 33 ja 35 ovat sellaisia, että en niitä aiemmin ollut lukenut yksityiskohtaisesti. Nyt ne luin, enkä tiedä miksi emme olisi sopimuksen puolesta näiden kriteerien pohjalta. Artiklat 33 ja 35 puitesopimuksessa eivät ole mitään poikkeuksellista. Ne ovat varsin tavanomaisia kriteereitä. Näin ollen totean, että EUn tulisi edistää strategista kumppanuutta Kaakkois-Aasian kanssa. Tämä on tärkeää kauppasuhteiden kehittymiselle. Äh, äh, Nyt menemme päätöslauselmaesitykseen, joka käsittelee EUn talous- ja valuuttaunionin päätökseen viemistä. Jurek. Walutowa wywołała w bardzo poważny kryzys Puhemies eurojärjestelmä on johtanut huomattavaan talousalan kriisiin ja iskenyt todella kovaa joihinkin maihin. Jos olisimme järkeviä, vetää, vetäisimme tämän koko politiikan pois, mutta EU haluaa käyttää hyväkseen tätä kriisiä, jotta pakotettaisiin vieläkin kovemmalla kädellä – jäsenvaltioiden etuoikeuksia. Tämä johtaa yhä su- syvempään kriisiin, niin kuin viita- viittaan tässä iso tilanteeseen. Tämä osoittaa suurta poliittista vastuuttomuutta, mutta se on teidän valintanne, me taas olemme valinneet suvereeniuden. Paldies, priekšsēdētāj eh, darbo... Niin kutsuttu eurooppalainen ohjausjakso on ollut viisi vuotta voimassa. Se vaikuttaa politiikkaan, taloudessa ja myös helpottaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken. Siihen kuuluu myös täytäntöönpanovalvontaa. Komissiolla on sitten valtioiden yläpuolinen valvonta. Euroopan parlamentin täytyy kuitenkin olla tässä mukana. Meillä täytyy olla enemmän avoimuutta ja enemmän valvontaa. Komission tulisi kuulla parlamenttia, kun se valmistelee valkoista kirjaa, joka koska, koskee rahaunionia. Tällä hetkellä ö, tätä kehitellään. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Arnott. Let me take you... Minä haluaisin viedä teidät takaisin vuoteen 90, kun silloin ison britannian pääministeri John Major ehdotti yhteistä eurooppalaista valuuttaa, joka on varsin uudenlainen idea silloin monille yhdistyneessä kuningaskunnassa. No, me liitymme sitten valuuttakurssimekanismiin, jota olisi voitaisi pitää eurona ilman seteleitä ja kolikoita yhdistimme valuuttakurssimme ja osat rahapolitiikasta. Tietenkin yhä useammat yritykset menivät konkurssiin kuin koskaan aikaisemmin yhdistyneen kuningaskunnan historiassa. ERM epäonnistui ja meidän taloutemme kärsi siitä pitkään. Onneksi emme liittyneet euroon, muuten olisimme ehkä kärsineet samalla tavoin kuin monet muut maat, jotka liittyivät euroon. Herra Major oli väärässä silloin. Hän suositti osoittaa, että meidän pitäisi pysyä EU-ssa ja hän on väärässä tänäkin päivänä. Seuraavaksi eh, edustaja Predan mietintö vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta vuonna 2014. Edustaja Zaborska. Kiitos. Euroopan eh, unionilla on suuri vastuu ihmisoikeuksien toteuttamisessa koko maailmassa. Kysymys on ihmisarvosta sekä käytänteistä, millä tavalla estetään maahanmuuttovirtoja maista, jotka rikkovat perusihmisoikeuksia. Teksti on tasapainoinen ja ja se kieltää myös vuokrakohtujen käyttämisen. On ikävää, että ihmisoikeudet, ihmisoikeuksia käytetään esimerkiksi samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen edistämiseen. Siksi äänestin vastaan. Paldies jums, priekšsēdētāj kungs Kiitoksia, puhemies. Ihmisoikeuksien tukeminen on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Jotkut valtiot kehittävät kuitenkin suhteitaan perustuen itsekkäisille eduille. Samanaikaisesti on hyvin tärkeää, jotta että Euroopan unioni vahvistaa ihmisoikeusnäkökulmaa. Me emme kuitenkaan saa unohtaa, että jokainen kulttuuri on kehittynyt erikseen. Ja jos puhumme universaalista ihmisoikeuksista, kaikki ymmärtävät nämä ihmisoikeudet eri tavalla. Tämä on kaiken rationaalisen diplomatian pohjana, että välitämme omia, omat oikeudemme ja arvomme ottaen kuitenkin muidenkin edut huomioon. Minä kuitenkin tuin tätä mietintöä. Kiitos. üdvözlöm hogy a jelentés az unió belső és külső Kiitos. tässä on kyse siitä että meidän täytyy olla johdonmukaisia sekä sisä- että ulkopolitiikassa. Ja meidän täytyy kiinnittää jäsenvaltioiden huomio myös siihen, että ulkopolitiikka, ulkopolitiikan pitää olla uskottavaa ja sen pitää olla tehokasta. Haluaisin puhua tässä vähemmistöistä, alkuperäisvähemmistöistä Euroopan unioni usein kritisoi kolmansia maita siitä, millä tavalla, eh, mitä siellä tehdään eh, ihmisoikeusrikkomuksia, mutta näitä alkuperäisvähemmistöjä on noin 10 prosenttia, eivätkä he saa kovinkaan paljon mielenkiintoa. Edustaja Arne. Kaikki puolustavat ihmisoikeuksia, mutta tässä väitetään, että EU-jäsenvaltioiden pitää puhua johdonmukaisesti yhdellä äänellä näissä kysymyksissä. Johdonmukainen yhtenäinen ääni kyllä puuttuu kansallisiin eri oikeuksiin jotka liittyvät ulkopolitiikkaan ja viittaan erityisesti muutamiin kohtiin tässä mietinnössä sen tarkastuksessa Ensinnäkin, kun määritellään uuden tyyppistä pakolaiskäsitettä, Emme ole ajatelleet kunnolla, mitä seuraamuksia tästä syntyy, ja kuitenkin parlamentti tämä suurella enemmistöllä hyväksyi toiseksi kiintiöjärjestelmät naisille politiikassa demokratiassa. Miten ihmeessä, vaikka uskoisikin, että kiintot ovat hyvä asia. Miten voi sanella tällaista mailla, jotka eivät kuulu euroalueeseen? Tämä on höpö höpöä. Vielä lopuksi kuolemanrangaistuksesta. Vastustan tätä, mutta emme me voi läksyttää muita tässä asiassa. Tämä on jäsenvaltioiden oma suvereni päätös, mitä tekevät. Kiitoksia. Seuraavaksi menemme Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivään. Edustaja Mamikins. Kiitoksia, puhemies. Nyt 20 vuotta sitten allekirjoitettiin Daytonin rauhansopimus ja se toi Länsi-Balkanin maihin pitkään odotetun rauhan. Kansat saivat mahdollisuuden luoda demokraattisia valtioita ja yhteiskunnan, mutta valitettavasti konsensusperiaate, tai jota käytettiin Daytonin äh, rauhansopimuksessa, ei mm, ratkaissut etnistä jakautumista alueella. Alue on vieläkin jakautunut, jopa valtiot ovat jakautuneet, ja tämä näkyy myös äh, hallituksissa. Serbia on hyvä esimerkki tästä, emmekä me voi kuvailla suhdetta tuolle, tuohon alueeseen riittävän hyvänä. Mikä ikinä tilanne on, meidän täytyy tukea rauhanprosessia. Kiitoksia. Seuraava äh, aihe, edustaja Lamikin, Valero äh, Tämä on juuri sitova järjestelmä näissä puitteissa. Me totta käymme asekauppaa kumppaneidemme kanssa. tasolla jotkut EU-valtiot johtavat täällä, tässä teollisuudessa. 2013 me veimme aseita varsin suuria määriä sadoilla miljoonilla euroilla, mutta me tarvitsemme yhtäläistä sääntelyä asekauppaan. Tietenkin jokaisella maalla on oikeus kehittää toimintamallia, joka sopii omiin intresseihin, mutta kaupan pitää kuitenkin olla avointa ja jos rikotaan standardeja sääntöjä vastaan, se voi johtaa vakaviin ongelmiin. Kiitoksia edustaja Shogor fontos leszögeznünk hogy a tagállamok. kiitoksia on tärkeää huomata että lainsäädäntö aseviennistä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja neuvoston yhteinen lausuma perustuu jäsenvaltioiden yhteiseen tiedonantoon. Tässä kritisoidaan jäsenvaltioita, koska ne usein rikkoavat yhteistä tiedonantoa kahdeksassa kohdassa, mutta täytyy ottaa huomioon, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys ja jäsenvaltiot eivät tule koskaan luopumaan toimivaltuudestaan tässä. Paljon tärkeämpää on nähdä, sopivatko unionin asevienti ähm, EUn ulkopoliittisiin tavoitteisiin. Tässä on vielä tehtävänä. Ulkopoliittiset suuntaviivat lähtevät siitä, että jäsenvaltioiden asevienti ei saa rikkoa yhteisiä arvojamme. Kiitoksia. Ja seuraavaksi menemme patenteihin ja kasvinjalostajien oikeuksiin. Edustaja Mamikins. Kiitos. 17 vuotta Tämä direktiivi on ollut vallassa, voimassa. Ja se koskee tuotteita, äh, kuten esimerkiksi, tai siis siinä on jätetty ulkopuolelle tällaiset äh, luontaiset äh, tuotteet. Oli miten oli vuonna 2015 25. marraskuuta Euroopan patenttivirasto ja sen valituskomitea teki päätöksen, että tomaatti ja brokkoli ovat patentoitavissa. Tämä ei, eikä tämä ole direktiiviä vastaan. Tämä on ennakkotapaus siitä, että hedelmiä ja vihanneksia ainakin osittain voidaan patentoida. Ja sen vuoksi meidän täytyy tutkia tätä, näitä toimia. Kiitoksia edustaja Hart. I was very happy. Kiitoksia mielelläni tuin tätä päätöslauselmaa, koska se on, on olennaisen tärkeää, että säilytämme tämän poikkeuksen, joka jalostajilla on. Tämä tarkoittaa sitä, että saadaan vapaasti käyttää kaikkea jalostusmateriaalia. Kaikki voivat näin tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyaikaiset äh, lajikkeet ja kaikki muutkin on saatavilla. Meidän pitää varmistaa, että lajikkeita on saatavissa ilman patentteja kaikille, jotka haluavat harrastaa jalostusta. Ei ole kyse, että tekevätkö viljatkö omaksi, omaksi hyödykseen vai ovatko ne pk-yrityksiä vai puutarhatyössä. Tämän takia tuin vetomusta komissiota selkentäisi sovellusalan ja mit, miten kuuluu direktiiviä soveltaa tässä asiassa. Meidän pitää varmistaa oikeudellinen varmuus ja selkeys, mitä tulee siihen, että ei saa antaa, asettaa patentteja luonnontuotteille. Tässä pyydettiin kattavaa poikkeuslupaa jalosta, tämä tarkoittaa sitä, että voidaan vapaasti käydä kauppaa uusilla ominaisuuksilla. Olin pettynyt, että tämä ei nyt läpi, koska mielestäni tämä olisi äh, lisännyt vielä tähän ekstra muuten jo hyvän tekstin. Kiitoksia. Seuraavaksi Burundin tilanne. Edustaja Mamikins. Kiitoksia, puhemies johtuen useista syistä. Hakija Afrikan maat ovat niitä, eh, jotka itsenäisyydenkin saavuttamisen jälkeen eh, ovat vielä vaikeuksissa, eh, kun ne rakentavat pysyviä valtion rakenteita. Ne kärsivät köyhyydestä, ihmisoikeusrikkomuksista ja muista. Jotkut valtiot ovat menestyksekkäämpiä äh, näiden ongelmien ratkaisemisessa kuin toiset. Burundi on yksi ongelmallisimmista maista, vaikka se on itsenäisyytensä saavuttanut varsin pitkän ajan sitten. Etniset puhdistukset, kansanmurha, sisällissodat köyhyysaste on korkein. Tilanne on hyvin heikko terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Tämä kaikki on johtanut syvempään kriisiin ja se ei ole eurooppalaisten standardien mukaista. Ja sitten menemme seuraavaan viimeiseen mietintöön, josta on äänestetty Virungan kansallispuiston suojeleminen edustaja Mamikins. Paldies jums, kungs. Virungas ir vecāk. Virungan kansallispuisto on yksi kaikkein vanhimmista kansallispuistoista Afrikan mantereella ja se on hyvin rikas äh, eläimistöltään ja kasvistoltaan. Ja se on listattu myös Unescon maailmanperintöalueelle. Ja siitä huolimatta se on jatkuvasti uhanalainen. Paikallinen hallitus äh, äh, allekirjoitti, allekirjoitti Äh, öljyn äh, etsintälupia tietyille yrityksille. Ja monet naapurimaat ovat olleet äh, tässä sekantuneita mukana verisiin konflikteihin. Enemmän väkivalta jatkuu ja 140 puiston vartijaa on tapettu viime vuosina. Olen iloinen sitä, että Euroopan parlamentti haluaa tukea Virungan kansallispuistoa. Kiitoksia. Pöytäkirja tästä istunnosta välitetään parlamentille seuraavan istunnon aluksi. Ja jos vastustuksia ilmenee, niin sitten tänään hyväksytyt päätöslausemat välitetään henkilöille ja järjestelmille järjestöille, jotka näissä päätöslauselmissa